Minusta tuntuu silloin, että pitää aloittaa äänestys alusta uudestaan. Ja Goldnish. Edustaja Goldnish. Totta kai tämä kysymys tuli tarkan tarkastelun kohteeksi myös työjärjestyksen osalta. Herra Simanskin kielteinen kanta mietinnön suuntaan oli useimpien asianosaisten tiedossa ja tämä johti siihen, että äänestystulos oli melko selvä. Ei niin, että Delvo ja Simanskin mietintö olisi ensimmäistä kertaa ollut täällä käsittelyssä. Mutta voidaan ihan selkeästi katsoa työjärjestyksen kohtaa 171. Puhemies tekee päätöksen siitä, onko äänestys tulos oikea. Podimaatta teki tämän päätöksen puheen miehenä silloin. Puhemiehen päätöstä ei voida pyörtää jälkikäteen. Tämä oli valitettava tapaus, mutta en voi sitä nyt muuttaa. Hyvät kollegat, varmasti Olette nähneet Louis Weiss rakennuksen edustalla pyynnöt vapauttaa Syyriassa panttivankeina olevat toimittajat. Euroopan parlamentti haluaa näin osoittaa toimittajille, että heitä ei ole unohdettu. Haluamme osoittaa perheille, että me tuemme perheitä kaikin voimin. Syyria on tänä päivänä toimittajille varmasti maailman vaarallisin paikka. Vuoden 2011 jälkeen 27 toimittajaa on saanut surmansa. 16 toimittajaa on edelleen panttipankeina. Jotkut heistä on siepattu, jotkut ovat kadonneet. Monista ei ole kuultu kuukausiin mitään. Heidän joukoissaan on paljon EUn kansalaisia Ranskasta, Espanjasta, Puolasta. Meidän kansalaisiamme on siellä ja toivon, että voimme yhdessä todeta, että ihailemme rohkeutta, jolla nämä naiset ja miehet tekevät vaarallisissa oloissaan työtä. Kolme vuotta julma sisällissota aiheuttaa vaaralliset työolot. Ja ilman näitä rohkeita toimittajia emme tietäisi sodan kauheuksista mitään, emme siitä, miten kidutetaan viattomia, miten lapset kärsivät, miten kansalaiset kärsivät. Me ajattelemme tänään kaikkia toimittajia, jotka elävät sota-alueella, riippumatta siitä, tulevatko he Euroopasta, Syyriasta tai jostain muualta. Vaadimme, että kaikki toimittajat vapautetaan välittömästi. Kiitos. Wir kommen nun zur Abstimmung. Nyt siirrymme äänestämään edustaja Ferreran mietinnöstä. Minun on sanottava, että e- edustaja Ferreira on sairas ja häntä edustaa edustaja Sanchez Pesedo. Toivotamme hänelle varmasti pikaista paranemista. Ensin ennen äänestystä valiokunnan puheenjohtaja edustaja Boussaa puheenvuoron. Kiitoksia, niin haluan vain selvittää sitä, että pyydämme lainsäädäntöpäätöslausumaehdotuksen lykkäystä, jotta voimme jatkaa neuvotteluja neuvoston kanssa